Can I ask those who are not members? Ne, jotka eivät ole työllisyysvaliokunnan jäseniä, voitteko poistua huoneesta, koska jatkamme nyt työllisyysvaliokunnan äänestyssessiolla. Eli vain työllisyysvaliokunnan jäsenille tarkoitettu osio. Then we proceed with the voting. Jatketaan äänestystä työllisyysvaliokunnan jäsenten kesken äänestetään seuraavaksi kirjeestä hyväksynnästä EGR-hakemukseen Castilla Ilionin kaivosalueelle puolesta. A, äänestämme koneellisesti. Tämä on koneellinen, koneellinen äänestys siis. Joo. Have all voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Kirjeestä. Herra Pek, teillä on mahdollisuus äänestää tästä asiasta. 42 ääntä puolesta ja neljä vastaan. Sitten seuraava äänestysluettelo. Äänestetään taas kirjeestä. Eräinen oikeusalan säännöstä, jossa näyttää valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä ja mukauttamisesta Euroopan unionin toiveisten sopukseen. Ja nyt äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 38 puolesta ääntä, 7 vastaan. Ja sitten seuraavaksi eh, edustaja Metseritsen lausuntoluonnos. Yhteisten puitteiden vahvistaminen eh, otannoilla kerättyihin yksilötason tietoihin perustuville henkilöille ja kotitalouksien koskeville Euroopan tilastoille. Ehkä kompromissi A puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi BA puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi BB puolesta, vastaan, tyhjä, Hyväksytty. Ah, en nähnytkään tätä. Voidaanko BBstä tehdä tarkistus puolesta? Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa tämä. Äänestys alkaa. Kompromissi BB. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty hyväksytty neljän äänen enemmistöllä. Kompromissi C puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 245 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 246. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan 247. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Anteeksi, edustaja Pinski. 248 puolesta vastaa tyhjä hyväksytty. 249 puolesta vastaa tyhjä hyväksytty. Tarkistus Haluat tarkistaa 249 siis. Äänestys alkaa 249 ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 250 puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty. 251 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistaanpa tämäkin. 251. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hylätty. 252 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 254 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 260 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 261 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 262 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten liitteet raukeaa, raukeaa. kolme sivulla. Siellä on 296 tarkistus puolesta, vastaan, tyh, tyhjää, hylätty. 298 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 104 ja 29 yhdessä puolesta vastaan. Tarkistetaanpas tämäkin. 104 ja 299 yhdessä. Ja äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Ja ylätty. 300 ja 105 yhdessä puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistus. Tarkistetaan. Tarkistukset 300 ja 105. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy samalla. Hylätty. 106 ja 301 yhdessä puolesta vastaan Tyhjä sanoisin hylätty tähänkin. 302, ei anteeksi. 303 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaanpa tämäkin. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hylätty, kyllä. 304 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa 304, vain ihan varmuuden vuoksi. Eli äänestys alkaa ja äänestys päättyy myös. Tämä oli tiukka. 107 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistus 1 suullisella tarkistuksella SND-ryhmältä puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Ja kompromissi O puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan siis kompromissi Rstä puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi P puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus 120 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 121 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 122 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistapas tuo vielä. 132. And the vote is open and the vote is now closed. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 143, ei kun, ei kun, ei kun tarkistus 15 ja 144. Ne ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 157, se onkin vedetty pois. Eli 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1, 6, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli sitten äänestämme mietityluonnoksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. 41 votes, uh, it was four, and we... Uh... Hyväksytty. Eli kiitos esittelijälle. Sitten mandaatti neuvotteluihin. Äänestämme myöskin siitä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin, eli mandaatti on hyväksytty ja mietintö on hyväksytty. Next vote is on women's economic empowerment in the private and public Seuraavaksi naisten taloudellinen voimaannuttaminen yksityisellä ja julkisella sektorilla EU:ssa. Ensin kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No, it was rejected. Uh, compromise F. Sitten kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tarkistus 48. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49. Ei kun hetkinen 52 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Tarkistus 52. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 54 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty löytyy varmaankin. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Se näytti ihan siltä, kun olisitte äänestäneet sama kuin sen edessä. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta. Ei kun se raukeakin. Eli seuraavaksi tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan kompromissi L. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan. Siis 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan. Uudestaan kompromissi ään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan Vähän hankalaa. Uudestaan, otetaan uudestaan. Kompromissi P. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan kompromissi P. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 136, johon liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan. Uudelleen puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa varmuuden varalta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tarkistuksen 139 toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.32 oli tulos. No, äänestetään vielä uudelleen. Täällä oli joku tekninen ongelma. Eli tämä oli siis toinen osa uudelleen ja tarkistus 139. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. No niin. Hylätty. Sitten 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 135 Ai, te haluatte tarkistaa yksin ja ykkösen. Selvä. Eli tarkistus 141. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 135. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 119 raukeaa 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 140 Haluatko joku tarkistaa 143? Ei. Ai halusi. Eli 143. Äänestys alkaa. Eli äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys mietintöluonnoksesta näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Vote is open. Äänestys alkaa. The vote is now closed. Äänestys päättyy. 35 ääntä puolesta, neljä vastaan, kolme tyhjää ääntä. Eli kiitoksia esittelijälle, valmistelijalle Tanja González Penjasille. Sitten seuraava äänestys. Kyseinen on EUn nuorisotakuun menojen valvonta ja kustannustehokkuuden seuranta. Aloitamme kompromissista I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Nyt en ole varma, mitä nyt tehdään. No, tarkistus kahdeksan, koneäänestys. Tämä ei ollut ihan selvää. Tarkistus kahdeksan, koneäänestys. Äänestys alkaa ja päättyy. 28 puolesta, Kommentteja ilman mikrofonia. Anteeksi kuinka? No, it was a very, it was not a narrow thing. Amendment. Tämä nyt tiukalle menevä äänestys. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Kompromissi K puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan koneellisesti tarkistus 22. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Yhden äänen enemmistöllä 23 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti. Tarkistus 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 puolta ääntä. Kompromissi C puolta, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistan koneisesti tarkistus 41. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty yhdellä äänellä 44 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 43 raukea, kompromissi P puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten, mikä teille sopii, tarkistus 37 suullisella tarkistuksella höystettynä. Mikäli tämä hyvistä, silloin Tarkoituksena on, että mikäli aiempi olisi hyväksy, hylätty, anteeksi, Rova Sitanska, oletko eri mieltä? Minä vastustan suurista tarkistusta. Ah. You have three members who can block. Kolme jäsentä voi estää suosien tarkistuksen. Te siis estätte sen. Tämä tarkoittaa sitä, että me emme äänestä. Se raukesi. Tarkistus 37. Ja siis SNDn suunnin tarkistus raukesi. Tämä koko juttu raukesi. Tarkistus 63. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 73 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi tarkistus 92 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 92. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 ääntä puolesta. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. että kuusi on rauennut. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 60 on rauennut. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuaineistus koko lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Kommentteja ilman mikrofonia. The draft opinion as amended. Äänestämme lausuntoluonnoksesta näin muutettuna koneellisesti. Kiitoksia. Äänestys on päättynyt tästä asiasta. Hyväksytty 36 puolesta ja 4 vasta ääntä. ja kaksi tyhjääkin ääntä. And then tell Jan because otherwise tell Jan yeah. because otherwise makes Mm. Yeah.